Sinä puheenvuoron saavat allekirjoittajat. Thomas McCall. Voorzitter, collega's vandaag dolen zo... Kiitos. Tänä päivänä Nigerian kodisosassa vaeltaa 1,2 miljoonaa koditonta lasta. Puolustuskyvyttömiä avuttomia traumatisointeja he pakenevat Boko Haramin kieltävän, kiertävän sotakoriston barbarimaista väkivalta. Ihmisoikeista, säätäkäistä lasten oikeista ei voi puhuakaan. Sillä ollaan tuomassa kokonaista sukupolvaa. toisin myöskin Nigerian uuteen presidenttiin. Hyvä herra Buhari, suojelkaa omia lapsianne. Osoittakaa, että te voitte saada aikaan muutoksen. Huolimatta öljydollareista, maa ei ole toistaiseksi pystynyt suojelemaan omia asukkaita tarvitaan. Räikeätä on se, että maa, joka on öljytuottajamaiden kärkipäässä, on kuitenkin hyvinvointitilastoissa pahnan pohjimaisten joukossa. Suuri köyhyys lietsoo väkivalta entisestäänkään. Sotilaat eivät ole motivoituneita. Köyhiä ihmisiä on helpompi terroristien ja Boko Haramin värvätä. Ja nyt perintö katso myöskin peilin. Herra komissaari, voiko EU tarjota tälle maalle mitään parempia tulevaisuuden mahdollisuuksia? kauppa- ja kehityspolitiikan kautta. Voimakas signaali ei saa olla pelkkiä sanoja, vaan myöskin tekoja. Kiitos. Seuraavaksi hän antaa puheenvuoron Baka, edustaja Bakarsa Urtundua Ruizille. Olkaa hyvä. You have the floor. Teillä on puheenvuoro. You have the floor in... Yksi minuutti. Sí, muchas... Kiitos Boko Haram on uskonnollisen fanatismin ja poliisin fanatismin rumimmat, edustan kasvoja. Se hyökkää poliitikkojen puolesta, siksi se hyökkää lapsia, jotka ovat tulevaisuus, se hyökkää ennen kaikkea kouluja vastaan ja käyttää seksuaalista väkivaltaa aseena. Jos laitetaan koulun syökeintä vastaan, ja se myöskin vie näiltä ihmisiltä heidän arvonsa. Se hyökkää lapsia vastaan ja meidän täytyy antaa erityistä tukea näille uhreille. Ne täytyy katsoa ensisijaiseksi tehtäväksemme toimia tällä tavoin ja siksi olemme esillä, että emmekä saa unohtaa Nigerian tapausta, emmekä saa unohtaa näiden lasten tapausta. Se on asia, jonka, tule, jonka meidän täytyy ottaa vastuullemme kansainvälisenä yhteisönä. Kiitos. Kiitos edustaja. Nyt edustaja Korrao, yksi minuutti. Presidente. Kiitos puhemies kun puhumme Nigerian lasten tilanteesta ja joukkopaosta Boko Haramin toimien takia, niin tässä yhteydessä täytyy puhua Nigeriasta kokonaisuutena. Se on yksi suurimmista maista Afrikassa ja myös yksi vaarallisimmista. Siellä köyhyys on kaikista laajinta. Tämä maa on sellainen, jossa lapset joutuvat pakenemaan joukoittain UNICEFilla ei ole riittävästi rahaa, jotta edes perustarpeet, edes juomavesi saataisiin lapsille tarjotuksi. Euroopan parlamentin on pyrittävä vaikuttamaan kansainväliseen yhteisöön, jotta perustarpeet voitaisiin edes tyydyttää. Lapsia käytetään myös lapsisotilaina. Me emme toimi tässäkään kysymyksessä tehokkaasti. Kyse ei ole pelkästään Nigeriasta, vaan lapsi sotilaskysymykseen on kokonaisuutena puututtava. Kun lapset viedään, ei heitä saa ratka- äh, rankaista tästä. Seuraava puhuja on myöskin allekirjoittaja herra Pantseri. Grazie, presidente. In... Kiitos puhemies. Epävarmuus, jota Boko Haram on pystynyt kylvämään Nigeriassa, ja muutkin puolisotilaiset joukot ovat kylväneet Nigeriassa, ovat johtaneet siihen, että yli 1,4 miljoonaa lasta, alle viisivuotiaista lasta on joutunut pakenemaan kodeistaan. Humanitaarinen tilanne on pelkästään huonontunut vain viime aikoina. Terveyspalveluita ja juomavettäkään ei ole. Lapset sairastavat malariaa, he ovat aliravittuja, he ovat väkivallan uhreja, he ovat joutuneet eroon perheestään ja heitä rekrytoidaan sotilaallisiin joukkoihin. Nuoria tyttöjä ja lapsia raiskataan, heitä kidutetaan, heitä pakotetaan naimisiin ja he joutuvat myöskin henkisen väkivallan uhreiksi. Usein lapset pakotetaan kantamaan pommeja ja räjäyttämään niitä julkisilla paikoilla. Joten me kehottaisimme kansainvälistä yhteisöä tekemään jotakin tälle tilanteelle. Euroopan unionin pitäisi nyt saada tämä loppumaan. Kiitos. Ja nyt on vuorossa edustaja Hoibu. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tilanne Nigeriassa on dramaattinen. Boko Haram on nyt vannut uskollisuutta islamilaiselle valtiolle ja luonut hirvittävän äh, liittoutuman, joka tulee viemään terroria yhä laajemmin tähän maanosaan. Viime kuukausina Boko Haram on murhannut 1600 siviiliä, sadat tuhannet ovat paineet, on paljon lapsia. Nigeriassa on suurin sellaisten lasten osuus, jotka eivät käy mitään koulua juuri Boko Haramin terrorin vuoksi. Tästä kuulimme jo edeltä, edeltä puhujilta. Kansainvälisen yhteisön täytyy tässä ottaa vastuu kantaakseen. Rikkomukset täytyy lopettaa ja on, myöskin humanitaariseen apuun. Minusta on todella tärkeää se, että rahoituksellista tukea Boko Harmin uhreille lisätään. Mutta kaikista olematta kuitenkin on myös hiukan toivoa Nigeriassa. Hallitus on vaihtunut demokraattisesti, rauhanomaisesti, mikä ei ole ollut mitenkään itsestään selvää Afrikassa. Uusi presidentti on esitellyt ohjelman, joka kuulostaa lupaavalta. Ennen kaikkea siinä käsitellään korruption torjumista, naisten ja lasten suojelua ja puhutaan, siinä puhutaan myös siitä, miten sotilaallisesti voitaisiin toimia Boko Haramia vastaan. Toivon kovasti, että tämä ohjelma pannaan toimeen. Ja meidän on nyt tehtävä kaikkemme antaaksemme tukea tälle hallitukselle, jotta uusi ohjelma tulee olemaan menestyksekäs. Kiitos, edustaja. Viimeinen allekirjoittaja on edustaja Fisas Aishara. Hyvät kollegat, vaalitarkkailija Nigeriassa. Olin ollut tänä vuonna neljä kertaa Nigeriassa ja ensi maanantai tulin esittämään raporttini näistä vaaleista. Ajattelen hirvittävää tilannetta, jossa maa tällä hetkellä on. Ajattelen hyökkäyksiä, joita Boko Haram on harjoittanut. On erityisen tuskallista ajatella sitä tilannetta, jossa ovat tuhannet tytöt, jotka ovat olleet väkivallan kohteena, ei tule tuota pakkoavioliittoihin heitä usein käytetään myöskin itsemurhaiskujen tekijöinä. Jos ajatellaan tuhansia perheitä, jotka ovat joutuneet äh, jättämään kotinsa ja pakenemaan. Me Euroopassa emme saa äh, hyväksyä tätä. Meidän täytyy puhua näistä hirvittävistä terroriteoista. Meidän täytyy myöskään antamaan tehokasta tukea hallitukselle ja Afrikan valtioiden liitolle – jotka ovat viimeinkin panneet käyntiin toiminnan tätä terroristijärjestöä vastaan. Kiitos. Sanchez Caldentei saa puheenvuoron. Kiitos puhemies. Nigeria on Afrikan väkin hyvin rikas maa. Ajattelen myöskin sen öljyvarantoja, mutta kuitenkin yli 60 miljoonaa nigerialaista elää köyhyydessä Monet ihmiset ovat menneet toivonsa ja kun tämä on ollut pohjaa väkivallalle. Tarvitaan ei pelkästään humanitaarista tukea. Boko Haramin toiminnan tausta löytyy myöskin meidän ulkopolitiikasta, muun muassa kauppapolitiikasta, joka yhä edelleen köyhdyttää Afrikkaa. Lapset ovat tärkeimpiä uhreja, mitä tulee tähän väkivaltaan. Satoja heistä on siepattu ja he ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Heiltä on viety oikeudet lapsena. On Euroopan unionin täytyy olla johdonmukainen. Jos kauppapolitiikka köyhdyttää Afrikkaa, meidän täytyy saada aikaan maailmanlaajuisesti oikeudenmukainen järjestelmä ja täytyy pyrkiä estämään tällaisia hirvittäviä toimia, mitkä edellyttäisi sitä, että toimittaisi johdonmukaisesti. Kiitän tästä puheenvuorosta ja nyt annan puheenvuoron edustajaryhmien edustajille. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Euroopan kansanpuolueen ryhmästä, ryhmän nimissä edustaja Kelly. Herra Kelly, teillä on puheenvuoro. In one minute. Yksi minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Pahoittelen olin kolmikantaneuvotteluissa. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Meidän tulisi perehtyä aiheeseen niiden neuvottelujen yhteydessä, joita tällä viikolla on käyty Hollandin ja Merkelin kera. He totesivat, että meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota Afrikan asioihin, tarjota enemmän tukeamme hyvin tärkeissä aiheissa, esimerkiksi ilmastonmuutoksen yhteydessä ja luoda paremmat elinolosuhteet Afrikan ihmisille. Kun katsomme, mitä Nigeriassa tapahtuu, niin näemme, miten vaikeaa on käsitellä Boko Haramin kaltaisia toimijoita ja terrorismia. Kyse on nuorista, lapsista, pojista ja tytöistä ja koulujen tuhoamisesta. On aivan selvää näin ollen, että meidän on tehtävä yhteistyötä YK kanssa ja kaikkien tahojen kanssa, jotta voimme luoda paremman elämän näille lapsille. Kiitos. Eh, herra Keli, täällä on sininen kortti. Hyväksyttekö sinisen kortin? Herra Rybikiltä. Herra Rybik. Ja recht herzlichen Dank. Kiitos, herra rouva puhemies. Minä haluaisin kysyä kollega Kelliltä, miltä tilanne näyttää koulutustoiminnan osalta. Onko mahdollista, että julkisuudessa voidaan tehdä sellaista koulutustarjontaa, että voidaan harjoittaa paikan päällä valistustyötä ja luoda asianmukaiset puiteedellytykset? Yeah, my colleague, Mr. Rubik, is absolutely... Niin, kollega Rubik on aivan oikeassa. Boko Haramin vastainen taistelu on yksi asia ja toinen asia on luoda sellainen kulttuuri, jota tarvitaan, jotta ihmisoikeudet voidaan tunnustaa ja kunnioitetaan yksilöitä. Kunnon koulujärjestelmän avulla tämä voi toteutua. On suuri ero sen välillä, että toisaalta luodaan kunnollista koulutusjärjestelmää ja tällä hetkellähän kouluja tuhotaan. Tämä on perustavanlaatuinen lähestymistapa. Sitä kautta voimme saada edistystä aikaan. Kiitos edustaja Ryvi. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Valenciano. Kiitos puhemies. Olemme tottuneet hyvin nopeasti näihin tragedioihin, joita tapahtuu. Monena aamuna me puhumme miljoonista ihmisistä, jotka kärsivät, miljoonista lapsista, jotka joutuvat vakavien rikkomusten kohteeksi heiltä viedään mahdollisuus koulutukseen ja heiltä viedään tulevaisuus. Me puhumme heistä ja olemme tulkoon tottuneet näihin lukuihin. Kuitenkin meidän täytyy pitää mielessämme, että me, jotka olemme sitoutuneet antamaan tukea rahoitusta sille, että näiden lasten koulutus olisi mahdollista ja me, että meidän täytyy myöskin, että olemme sitoutuneet myöskin torjumaan Boko Haramin eh, hyökkäyksiä ja tähän me emme ole pystyneet, olemme täyttäneet tätä lupausta. Meillä siis on myös vastuu meillä, joten sanonkin Euroopan unionille ja jäsenvaltioille, että ne todellakin täyttäisivät ne velvoitteet, joihin ne ovat sitoutuneet, jotta voitaisiin lopetettua tämä barbarinomainen toiminta Nigeriassa. Belder Edustaja Belder, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Kohdassa 11 tässä yhteisessä tekstissä lukee, että nyt sitoo, siteran, nyt on erityisesti myötätunto menee naisille ja lapsille, jotka ovat joutuneet Boko Haramin sokean väkivallan uhreiksi. Tästä tuli mieleen välittömästi Hassan Petros, neljä vuotta vanha pohjoisnikerialainen lapsi, joka viime vuoden marraskuussa hän luki raamattua kirkon pihalla. Pokoharan pidätti hänet, että häneltä vietiin raamattu ja sytytettiin tuleen. Hassan yritti pelastaa raamatunsa tulesta. Terroristi löi häntä päähän niin, että hän lensi itsekin tuleen. Hassan jäi henki, kuoli tähän. Hassan ja kaikki muut Boko Haramin uhreit ansaat enemmänkin kuin myötätuntoa. He ansaitsevat kansainvälistä suojelua, myöskin EUn suojelua. Olemme yhtä mieltä Estilien kanssa. Nyt on edustaja Voutmans. Yksi minuutti. Puhemies, komission jäsen, kollegaita, uskon, että kaikki ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy puhua Nigeriasta. Yli miljoona lasta on lähtenyt pakoon, jo monet alle viisivuotiaita. He eivät yksinkertaisesti pääse kouluun, He, heitä kuolee, eivätkä pääse saminkaista koulutusta. Bokama pelkää ihmisiä, joilla on mielipide. He itse suoltavat typeriä omia muka totuuksiaan. Siksikin meidän täytyy tästä Bokarmeen vastaan. Tietystikin meidän täytyy myöskin varmistaa, että emme paina vain tilannetta. Nyt täytyy vaatia, että vastavalittu presidentti ryhtyy tutkimaan asiaa ja ihmisoikeusloukkauksia, joihin myöskin entinen armeijan johto on ryhtynyt. Lisäksi nyt ne naiset, jotka ovat joutuneet joukkoraiskoisten uhreiksi, erityisesti tarvitsevat huomiota, heiltä täytyy ottaa kaikki mahdollinen tuki. Ja meidän täytyy myöskin vedota sen puolesta, että nämä naiset voivat saada abortin, kun he ovat tulleet raskaiksi raiskauksen vuoksi. Toivottavasti Rova Mogherini tässä voi sanoa painavan sanansa. Obermeier. Nyt on vuorossa edustaja Obermeier. Kiitos puhemies. Vuosien ajan olemme kuulleet unionin vetomukset jäsenvaltioille intensiivistä taistelua Boko Haramia vastaan, mutta tämä on tapahtunut on kovin vähän sieppaukset, ennen kaikkea naisten sieppaukset ovat nyt normaalia. Olemme nähneet lukuisia iskoja, joita ovat tehneet lapsisotilaat kesän aikana. Ja edelleenkin tuhotaan kristittyjä kyliä järjestelmällisesti. Pohjois-Nigeriassa 1,2 miljoonaa lasta on pakosilla. Ja UNICEFin mukaan puolet heistä on alle viisivuotiaita. Jäsenvaltioissa, jäsenvaltioihin on painot noin 260 000 lasta. Taistelu islamismia vastaan Nigeriassa ja taistelu Boko Haramin ihmisiä halveksuvaa barbarismia vastaan on taistelta vastaan. Jos tätä tukea annetaan, ei pidä ihmetellä sitten sitä, kun syntyy seuraava maahanmuutto tsunami. Kiitos. Edustaja on Hetman seuraavaksi. Yksi minuutti. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Nigerian konflikti on johtanut yli 20 000 ihmisen hengenmenetykseen ja tuhannet ovat joutuneet jättämään kotinsa. Suurin osa uhreista on lapsia. Seksuaalista väkivaltaa, murhia, koulutuksen epäämistä, terveydenhuollon epäämistä. Tämä on lasten kohtalo Nigeriassa. Me tarvitsemme konkreettisia toimia, jotta voimme poliittista ja taloudellista tilannetta Nigeriassa parantaa ja myös puuttua humanitaariseen tilanteeseen. Komissio onneksi on tarjonnut yli 20 miljoonaa euroa vastikään tilanteen hoitoon ja lisää varoja on tulossa, mutta pitää muistaa se, että maan tarpeet ovat paljon suuremmat. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Ujazdowski, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Se, mitä Nigeriassa nyt tapahtuu, on käytännössä aivan uskomaton osoitus barbaarimaisuudesta. Minä olen sillä kannalla, että Euroopan unionin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, toimiin, jotka lievittävät tätä traagista tilannetta, jonka kourissa Nigerian asukkaat ovat, erityisesti naiset ja lapset ja kaikki muutkin uhreet. Lisäksi täytyy varmistaa, että Nigerian viranomaiset joutuvat tässä paineen alle ja ryhtyvät toimiin itsekin. Toteaisin, että meidän täytyy puhua asioista avoimesti. Se tosiasia, että tuossa yhteiskunnassa vihataan kristittyjä, on johtanut moniin ongelmiin. Meidän pitäisi puhua tästä myöskin meidän tekstissämme. Kiitos. Edustaja Koratsa Bild, olkaa hyvä. Half a million people. Puoli miljoonaa ihmistä ja lasta on joutunut jättämään kotinsa. Monet ovat erossa perheestään. Kuusi vuotta Boko Haram on terrorisoinut ihmisiä Nigeriassa ja sen ympäristössä. Meidän tulisi tiukasti tuomita lasten käyttö pakkoavioliitoissa, seksiorjina, terrorismitoimissa ja kaikki väkivalta on tuomittava, joka suhtautuu lapsiin. Meidän täytyy ajatella uhreja, heidän perheitään. Pitäisi muistaa ainakin Shibogin koulutytöt, jotka puolitoista vuotta sitten kidnappattiin. Tuhansia tyttöjä on siepattu Nigeriassa. Viestimme tulisi olla vahva. Teitä ei unohdeta, te ette ole yksin. Paljon enemmän on vielä tehtävä, jotta Euroopan tuki saadaan mobilisoiduksi kansainvälisen yhteisön tuella. Näin voimme tukea Nigerian hallitusta ja Afrikan unionia, jotta lapsia voidaan suojella, tutkia nämä rikokset ja taistella rankaisemattomuutta vastaan. Lasten perustarpeet on täytettävä ruoka, suoja, vesi, koulu ja terveydenhuolto. Interryhmässä me pidämme jatkossakin lasten kohtalon Nigeriassa esityslistalla niin kauan kuin tarve vaatii. Kiitos. Kiitos. Näin päättyvät edustajien puheenvuorot. Nyt on aivan liian moni edustaja pyytänyt puheenvuoroa. Heitän kaikkiaan kahdeksan. Näin monelle puhujalle en voi antaa puheenvuoroa, joten järjestys on mikä ratkaisee. Esimerkiksi edustaja Pospisil. paní předsedající Kiitoksia, Olen täysin samaa mieltä kaikesta siitä, mitä täällä on sanottu, ja kiitän tämän päätöslauselman laatijoita ja kaikki, jotka ovat täällä puhuneet ennen minua, kun he ovat tuomineet Nigeriassa ilmenevän väkivallan. Monet asiat on tullut, ovat tulleet jo sanotuksi, ja kaikkia kannattaa toista 1,2 miljoonaa kodistaan lähtenyttä ihmistä, satoja tuhansia tapettu, naisia, lapsia raiskattu, miljoonat lapset eivät pääse kouluun. Enemmän kuin missään muualla maailmassa. Ihmiset kärsivät tästä kaikesta. Minun edekseen tästä täytyy puhua, eikä pidä millä tavalla aliarvioida tätä asiaa, koska se ei meitä suoraan kosketa. Toisin kuin lähidän ongelmat. Uskon, että Komission pitäisi tässä toimia erittäin aktiivisesti. Vetoankin komission jäseneen, jotta hän toimisi aktiivisesti ja olisi etunenänsä antamassa humanitaarista apua naisille ja lapsille, jotka elävät tuolla alueella ja ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. avunantien lupaamatta rahat täytyy myöskin toimittaa perille, näin ei vielä ole. Lisäksi pitäisi puhua presidentin kanssa. Seuraavaksi edustaja Jurek. Jurek, przewodnicząca kilka miesięcy temu herra tuova puhemies. Erinäisiä kuukausia sitten totesimme, että Boko Haram tulee olemaan hyvin uhkavia ja odotimme, että antamalla tukea Nigerian hallitukselle me voisimme saada Boko Haramin ähm, toiminnan marginalisoitua. Nyt tulemme kuulemaan, että näitä Boko Haram on edelleen hyvin aktiivinen, emmekä voi vain nyt puhua enää asioista pelkästään jättämättä to- toimimatta. Mitä tällä hetkellä tapahtuu Afrikassa on etelä järvien alueelle ja keskeisessä Afrikassa suurimpia tragedioita, suurimpia geopoliittisia tragedioita koko maailmassa. Se on myös suuri humanitaarinen tragedia. Eurooppa kauppaa yhdessä Afrikan maiden kanssa ja Nigerian hallituksen kanssa ei pelkästään tarvitse lisää päätösmäärää vaan toimintaa. Frunzolika. Okay. Thank you very much. Uh... Kiitos paljon. Kaikkialla Nigeriassa turvattomuus, jota Boko Haram on saanut aikaan, ja myöskin muut sotilaalliset joukot ovat saaneet aikaan, ovat johtaneet siihen, että humanitaarinen tilanne on pahentunut pahentumistaan. Viimeisten tietojen mukaan yli 500 000 lasta on joutunut pakenemaan kodistaan koillisosassa maata. Ihmiset ovat paenneet. Yhteensä 1,1 miljoonaa ihmistä on sieltä paennut. Lapset on erotettu perheistään, he ovat haavoittuvaisia, he joutuvat aseellisten joukkojen käsiin ja heidän hyväksikäyttämiseen. Komission pitäisi antaa lisää varoja humanitaaristen äkillisten tarpeiden täyttämiseksi. Olen huolestunut rahoituskuilusta sitoumusten ja maksujen osalta. Silloin kun on kyse UNICEFin toimista, meidän täytyy kerta kaikkiaan pyrkiä mahdollisimman nopeasti lopettamaan Boko Haramin harjoittama väkivalta ja luoda rauha ja vakautta koko maahan. Lisäksi täytyy puuttua terrorismin ja laittoman maahanmuuton syihin. Kiitos. Kiitos. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Kiitos, puhemies. Tänä päivänä terrorismi on yksi suurimmista ongelmista. Kaikkiin kansalaisiin tämä uhka kohdistuu riippumatta heidän syntymäpaikastaan ja asuinpaikastaan. Boko Haram on tästä osoitus. Terrorismi, terroristijärjestö on kasvava uhka koko Länsi-Afrikalle ja Nigerialle. Se sieppaa ihmisiä, järjestää itse murhapommituksia ja on myös uhkaksi naapurimaille. Sen takia haluaisin tukea komissiota ja sen kannanottoja, joissa vedotaan kansainväliseen yhteisöön, jotta saataisiin humanitaarista apua ja rahoitusta. Yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa meidän tulisi tukea Nigerian vastavalittua presidenttiä, jotta hän voi ryhtyä tiukkoihin toimiin, joilla suojataan siviiliväestöä. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lasten ja naisten suojaamiseen. Uhreja niin ikään pitää suojella. Seuraavaksi edustaja Lohpila. Lohpila, olkaa hyvä. Ei. Castaldo. Castaldo arvoisa puhemies kun lukee uutisia nigeriasta vaikuttaa siltä niin kuin lukisi sotaraportteja. viisi neljätoista vuotiaat lapset ovat joutuneet järkyttävällä tavalla itsemurha pommitusten tekijöiksi. YK on tai Unicefin mukaan 500 000 miljoonaa, 500 miljoonaa tarvitaan, mutta vain 30 prosenttia tästä on mennyt perille. Mennyt perille. Kansainvälisten avunantien mukaan ottana EU pitäisi antaa lisää varoja, jotta voidaan suojella siviilejä. Lisäksi täytyy mahdollistaa se, että nuoret tytöt, jotka on raiskattu, voivat äh, saada hoitoa mukaan luettuna mahdollisuuden aborttiin. Sosiaalisen integraation ohjelmia täytyy myöskin tukea. Lisäksi tarvitsemme pitkän aikavälin kestävää politiikkaa maahan. Lisäksi täytyy tarkastaa entä syitä, jotka ovat korruption takana korruptio ja köyhyys esimerkiksi. Ilman, että näihin puututaan, ei koskaan voida ratkaista Nigerian eikä minkään muunkaan maan ongelmia. Joten meidän täytyy pyrkiä ratkaisemaan tämän vähän kriisi ja estää tulevaisuuden kriisit muuttamalla omakin toimintatapaamme. Edustaja Petir. Kiitos Boko Haramin toimet aiheuttavat maastopakkoa. Heidän toimintansa on todellakin varsin lapsellisia ja aiheuta pelkästään ongelmia. Nigerissä on myöskin Kamerunissa, ja Nigerissä. Ei ole hyväksyttävää se, että lapsia estää menemästä kouluun, että heiltä viedään lapsuus. Heidät viedään perheiltään. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että tämä terroristiryhmä tekee iskuja kristittyjä vastaan. 10 000 ihmistä on surmattu viimeisten kolmen vuoden aikana. 250 000 ihmistä on joutunut siirtymään kodeistaan pakenemaan. Boko Haramin tekemät surmaamiset ovat rikos ja tätä ei voida hyväksyä. Minä vetoan kaikkiin osapuoliin, että ne lopettavat äh, sen tapaamista tämä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 toimii Nigeriassa. Ihmiset elävät siellä köyhyydessä. Siellä ihmisoikeustilanne on surkea. Ihmisoikeuksia politan jalkoihin. Demokratiaa ei ole. Korruptio rehottaa. Tämä on edelleen maaperä terroristeille, mukaan Boko Haramille. Jihadistit toimivat läheisessä yhteistyössä ISISin kanssa. Boko Haram laajentaa jatkuvasti toimintaansa. Se levittää terro- terroria ja kauhua. Se pakottaa lapset pommiiskuihin. Se raiskaa ja pahoinpitelee lapsia. Tu- miljoonalta tai tuhannet, tuhannet ja tuhannet lapset ovat painet kodistaan ja he ovat vailla turvaa. Jotta voimme taistaa Boko Haramia vastaan, me täällä taistella köyhtä vastaan ja puuttua terrorismin syihin valtaisaa tai Nigerian öljyvarat täytyy saada kansalaisten hyödyksi, eikä rahat saa kaikki valua poliittisten päättäjien taskuihin. Ja edustaja Stier. Hvala predsjednice. Evo za početak želio bi izraziti sučut obitelji. Kiitos puhemies. Haluaisin ilmaista parhaimmat äh, eh, Suomen osanottoni anteeksi eh, perheiden eh, perheille, jotka ovat joutuneet kokemaan, joiden perheessä on ollut uhreja ja saattavat ihmiset joutuneet pakenemaan Boko Haramiksi. Meidän pitää tukea Nigeria ja sen hallitussa taistelussa Boko Haramia vastaan. Haluaisinkin sanoa, että puheenjohtajakokouksen päätös oli hyvä kutsua presidentti Buhari eh, parlamenttiin ensi vuonna. Totta kai meidän täytyy antaa humanitaarista tukea, mutta meidän pitäisi myös antaa tukea Nigerian hallitukselle – jotta se voi tarttua perussyihin, jotka ovat kaiken takana, eli korruptioon, epätasa-arvoon ja köyhyyteen. Ja oli hyväksyttävää, että maa, joka on niin rikas, on tilanteessa, jossa kaksi kolmasosaa väestöstä elää köyhyydessä. Se on taustaa radikalisoitumiselle, joka nyt on vallalla Nigeriassa. Siksi komission täytyisi korostaa taistelua korruptiota vastaan. Kiitos. Nyt tähän päättyy menetelmän äh, puhujalista ainakin puheenvuoron edust- komission jäsen Stilian Nidesille. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Kiitos siitä, että saan mahdollisuuden kommentoida ihmisoikeustilannetta pohjoisessa ja itäisessä Nigeriassa aivan erityisesti ja lasten tilannetta. Kiitos esittämistänne kommenteista ja keskustelusta. Kaksi-kolme kuukautta sitten kävin paikan päällä hyvin lähellä niitä seutuja, joissa Boko Haram on vallassa. Boko Haramin väkivalta on äärimmäisen huolestuttava edelleenkin. Ei ole vielä nähtävissä minkäänlaista paranemista tilanteessa. Ikävä kyllä. Uudet äh, Nigerian viranomaiset ovat äh, yhteissä, yhdessä naapurimaiden tuella voineet toki parantaa tilannetta, mutta edelleenkin terrorihyökkäyksiä tapahtuu lähestulkoon päivittäin. Tämä lisää inhimillistä kärsimystä ja levottomuutta ja ihmiset, ihmisiä käytetään entistä enemmän ihmis, äh, itsemurhapommitusten välineinä. Tätä me emme voi hyväksyä. Se vaatii jatkuvaa sitoutumistamme tilanteen ratkaisemiseen. Boko Haramin aiheuttama kriisi on yksi pahimmista humanitaarisista kriiseistä maailmanlaajuisesti. Maan sisällä pakolaisena olevien ihmisten määrä on lisä, kasvanut yli kahteen miljoonaan. Kun ajatellaan Chadijärven kokonaisaluetta, niin siellä yli 700 000 lasta on joutunut jättämään kotinsa. He ovat leireillä maan pohjoisosassa, eivät saa koulutusta eikä terveydenhuoltoa läheskään riittävästi. Heidän haavoittuvuutensa tekee heistä hyvin helppoja uhreja väärinkäytölle ja väkivallalle. Me seuraamme tarkkaavaisesti tilanteen kehittymistä yhdessä EUn, YK ja humanitaaristen järjestöjen edustajien kanssa, jotka toimivat paikan päällä. Meillä on lukuisia välineitä käytössämme. Ensinnäkin humanitaarinen apu, jota EU antaa apuna elintarviketurvan, terveydenhuollon, suojan, vesihuollon, terveydenhuollon alueella, aivan erityisesti tässä keskitymme lasten asemaan. EU on tärkein humanitaarisen avun antaja tällä alueella sitten kun Boko Haram ilmaantui. 20,5 miljoonaa apua annetaan tänä vuonna ja 42,5 miljoonaa annetaan tukena koko Chad-järven alueelle. Me valmistaudumme myös antamaan apuamme monivälisille task forceille, jonka asianomaiset maat ovat perustaneet Huomattava määrä varoja on myös varattu, noin 50 miljoonaa. Kaikki ehdot kuitenkaan eivät vielä täyty, jotta nämä varat voitaisiin sitoa. Tarvitsemme vielä lisäselkeyttä tähän asiaan. Meillä on myös aivan erityisiä varoja terrorismin vastaisiin toimiin. Pyrimme taistelemaan radikalisoitumista vastaan niin, että ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin myös sotilasoperaatioissa. Haluamme myös paremmat viestintäjärjestelmät ja toimivan rikosoikeusjärjestelmän, joka vastaa tähän terrorismin aiheuttamaan haasteeseen. Annamme kehitysyhteistyötä kehitysyhteistyörahaston kautta ja siinä puututaan väkivallan ja radikalisoitumisen perussyihin ja aivan erityisesti keskitytään lasten tilanteeseen. Haluamme suojella lapsia ja huomioida heidän tilanteensa myös oikeusjärjestelmässä. Tarvitsemme psykososiaalista tukea sekä pojille että tytöille, jotka ovat aseellisten konfliktien uhreja, ja tarvitsemme rauhanrakentamistyötä äh, Koillis-Nigeriassa. Nigeria on myös prioriteettimaa Euroopan unionin toimissa, kun ajattelemme lasten tilannetta aseellisissa konflikteissa – YK raportin mukaisesti olemme tämän prioriteetin määritelleet. Me teemme parhaamme tilanteen huomioimiseksi, kun haluamme auttaa lapsia Boko Haramin väkivallan uhreina. Luonnollisesti suuri osa vastuusta on kansallisten hallitusten kontolla miten täytyy sitoutua ja tukea näitä toimia. Me teemme jatkossakin yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, YK ja muiden humanitaaristen organisaatioiden kanssa paikan päällä. Kiitos. Kiitos. Kiitos näistä komissiosenen loppuajatuksista. Ilmoitan jäsenille, että meillä on seitsemän vetämisesitystä. Keskustelu päättyy nyt. Ja nyt